välittömästi keskustelun päätyttyä tänään iltapäivällä. Seuraava asiaistysistalla on tilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa, erityisesti kahden pidetyn ihmisoikeusaktivistin Yves Makwambalan ja Fred Baumanin tapaus. Annan puheenvuoron aluksi laatioille, tämän perusmaistyksen laatioille – rouva Judith Sargentini. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies ja kiitos komission jäsen siitä, että olette meidän luonamme. Euroopan parlamentti pyytää mielenkiintoa Yves Balan ja Fred Baumanin tapauksiin. He istuvat Kinshasassa vankilassa. Heidät oli pidätetty nuorisojärjestön johtajana ja he olivat osoittaneet mieltään demokratian puolesta ja uutta äänestyslakia vastaan ja tämä järjestö pyrkii nyt parantamaan demokratian tilannetta ja siihen isketään lujasti. Ja sen vuoksi Euroopan parlamentti vaatii Yves Makvambalan ja Fred Bauman välitöntä vapauttamista vankilasta sekä syytteiden poistamista kaikilta näiltä aktivisteilta Gomassa ja muualla, jossa he lähtivät kaduille solidaarisuudesta kollegoitaan kohtaan. Sen lisäksi tämä joukkohauta, joka löydettiin Kinshasasta huhtikuussa, täynnä ää, äh, anonyymejä ruumiita. Ja hallitus Kinshasassa sanoo, että eipä tässä nyt oikein mitään ole tapahtunut. Human Rights Watch on tutkinut tilannetta ja on sitä vielä, että tämä voisi hyvinkin olla massa joukkohauta, jossa on aktivistien ruumiita, josta hallitus on halunnut päästä eroon. Ja sen vuoksi me haluaisimme, että asia selvitetään ja sen vuoksi vetoamme Kinshasan hallitukseen, että tilanne selvitettäisiin ja tutkitettaisiin ja että kadonneiden henkilöiden perheelle voitaisiin sitten antaa informaatiota heidän rakkaittensa kohtalosta. Kongossa on vaalivuosi ja tilanne voi todellakin karata käsistä pahastikin. Sen vuoksi on tärkeää, että seuraamme tilannetta läheltä. Olisi kauheaa, jos Kongon vaalit eh, eskaloituisivat edelleen, koska se mitä me haluaisimme nähdä olisi tulevaisuus tälle maalle. Kiitos puhemies. Kiitos. Ja nyt herra Korrao, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä tilanne, josta keskustelemme nyt koskien Kongon demokraattista tasavaltaa vastaa varsin läheltä sitä, mistä Burundissa oli puhetta, puhe, eli näitä aktivisteja, joita vangitaan, hallitusta vastustavia henkilöitä vangitaan, tai että presidentti ei presidentti loputtomasti jatkaa toimikauttaan, ja joka sitä kritisoi, niin hän katoaa tai hänet vangitaan. On selvää, että tämän päätöslausuman kautta ilmaisemme täyden tukemme näille aktivisteille ja pyydämme Kinshasan hallitusta välittömästi vapauttamaan nämä kaksi nuorta, jotka on pidätetty. Kongon demokraattisen tasavallan osalta meidän olisi muistaa, muistutettava hallitusta sitoumuksesta, joihin se on sitoutunut kotonun sopimuksen puitteissa. Sen olisi siis pidettävä kiinni näistä sopimuksista. Meidän on aiheutettava mahdollisimman paljon painostusta niin, että näin tapahtuu. Kiitos. Edustaja Mark Demesmaaker, olkaa hyvä. In the Burundin ja Keski-Afrikan tasavallan levottomuudet äh, ovat äh, levinneet myös Kongoon. Nuoret kongolaiset äh, ovat ottaneet kansalaisuutensa käsiinsä ja haluavat parantaa tilannetta maassa. Kolme kuukautta sitten tällainen kansalaisaloite nuorten tiedostamisen parantamiseksi kaadettiin turvallisuuspalvelun toimesta ja 30 ihmistä heitettiin kaltereiden taakse. Ulkomaalaiset vapautettiin, mutta Yves Makvambala ja Fred Bauma istuvat yhä vielä vankilassa ja heitä syytetään maanpetoksesta. Kongon hallituksella on valtava identiteettikriisi. Yhtäältä maalla on paljon käytössään lahjakkaita nuoria, toisaalta sitten heidän ajatuksensa kilpistyvät korruptoituneeseen hallitukseen. Ja esimerkiksi Euroopan parlamentin viime vuoden saharov palkinnon ehdokas on saanut puolen miljoonan laskun maksamattomia, maksamattomista veroista, mikä on ihan surrealistista. Kollega, nuoret Kongossa symbolisoivat tulevaisuutta ja toivoa, mutta ikävä kyllä he eivät voi viettää vapaata elämää demokraattisessa Kongon tasavallassa. Nyt herra Venta, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Yhteinen päätösoma Euroopan parlamentissa, joka koskee Kongon demokraattista tasavaltaa, on hyvin tärkeä poliittinen viesti Kongon viranomaisille. Siksi, kuten muutkin, minä puhun sen puolesta, että välittömästi vapautetaan Fred Bauma ja Yves Bala jotka ovat kongolaisen nuorisojärjestön aktivisteja. Kongodemokraattinen tasavalta väittää olevansa demokraattinen tasavalta. Jos me ajattelemme sitä, että kaikki merkit moniarvoisuudesta ja nykyhallituksen vastustuksesta ovat johtaneet voimakkaisiin toimiviranomaisen taholta. Ennen kaikkea nuorten järjestöjen suhtautuminen ei voi olla yhdistettävissä käsityksiin samoin kuin se, että rajoitetaan sananvapautta ja järjestäytymisvapautta. Ihmiset, jotka tammikuussa osoittivat mieltä ja pidätettiin, mikä osoittaa, että tilanne on Kinsasan hallitukselta menossa hallinnasta. Tilanne on samankaltainen kuin Burundissa. Vielä on noin vuosi seuraaviin vaaleihin, joten tuki vaalijärjestyssä EU-ta Kongossa – tulee vaikuttamaan siihen, että todellakin voidaan saada aikaan parannuksia tilanteeseen. Ja nyt Marie-Christine Vergia, yksi minuutti. Merci pour... Kiitoksia tästä hienosta ranskankielestä, hyvä puhemies. 25 vuotta diktatuuria, 15 vuotta sisällissotaa, jota naapurimaat ovat rokkineet, pyrkineet pääsemään käsiksi kaivosuoarteisiin. 7000 kuolemantapausta Kortesin mukaan, YK mukaan laiton mineraalien kullan puun käytön yli miljardi dollaria ainoastaan maan itäosissa. Suurin osa voitoista menevät rajat ylittäville rikollisryhmille, jotka rahoittavat sitten alueen aseellisia ryhmiä. Tässä maassa kansalaisyhteiskunnalla on kuitenkin merkittävä rooli ollut vuodesta 2003 eteenpäin. Jotkut ovat siitä maksaneet hengellään, niin kuin tässä mainitut henkilöt. Vai viime tammikuussa oli verilöily, Joseph Kabila ehdotti vaalilain muuttamista, jotta hän voisi pysyä vallan kahvassa. Ka- ka- kansalaisyhteisö toimii ainoastaan nuorten filmijärjestöjä, mutta monet kansalaisjärjestöt toimivat Ivan McBambale ja Mama symboloivat näitä henkilöitä ja 15 kansainvälistä kansalaisjärjestöä ja 20 kongolaista järjestöä tukevat tässä toimessa. EU on tehtävä kaikkensa, jotta nämä henkilöt vapautetaan kuten oppositio pyytää, on myös osallistuttava kansainväliseen välittämiseen, jotta välittämistoimeen, jotta voidaan saada osallistava avoin prosessi ennen seuraavia vaaleja. Minun mielestäni Kongon kansalla on oikeus tähän. Eh, Kiitoksia. Ja nyt sitten Edustaja Javier Nart, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia myös tästä espanjan kielen käytöstä. Jos nyt kutsutaan Kongon tasavalta demokraattisesti, niin tämähän on oksimoro, tämä on te- te- termien ristiriita, tämä on kuitenkin dynastia, joka po- pohjautuu pakkokeinoihin ja korruptioon. Haluaisin mennä saman tien asian ytimen. Eurooppa voi tehdä kaksi osaa joko toimia demokraattisen tekopyhän mukaan artikla 2, demokraattinen lausike, jota emme muuten koskaan sovella. Ja sitten meillä on 8, 9 ja 96 artiklat, joita on sovellettu hyvin harvoissa tilanteissa. Jos tämä niin sanottu Kongon demokraattinen tasavalta ei saa selkeää, selkeää vahvaa viestiä, niin sitten laadimme tästä päätöslauselman, jolta ei ole yhtikäs mitään arvoa, emme tiedämme tämän oikein hyvin. Olen oikein tyytyväinen tästä kohdasta 13. Haluaisin muistuttaa teitä siitä ja haluaisin, että tämä on selvänä kaikille niin, että vaaditaan kotonuun sopimuksen kunnioittamista eli ihmisoikeuksien noudattamista. Se on olennainen osa kehitystä ja jos ei sitä täysin täytäntöpanna, niin sitten tarvitaan menettelyjä, jotka on määritelty artiklassa 96. Jos näin ei sitten eh, ei tehdä, niin meidän on turha täällä rahoittaa omaan tuntoamme eh, päätöslauselmiemme kanssa ja jatkaa tätä demokraattista tekopyhää harjoitusta. Eh, muchas gracias. Kiitos. Ja nyt edustaja Josef Weidenholzer, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kongon demokraattinen tasavalta on maa, joka on täynnä epävakautta, ihmisoikeusrikkomuksia ja se tässä talossa viimeksi toukokuussa pohditutti ihmisiä ja silloin oli kysymys konfliktimineraaleista ja vuosi sitten tohtori Mukwebe sai eh, Saharovin palkinnon, mikä oli hyvin vaikuttavaa. Ja tilaisuudessa palkinto myönnettiin, eh, hän puhui tuonne yleisölehterille ja ihmiset, jotka olivat muuttaneet tänne Eurooppaan ja olivat lehterillä, tervehtivät häntä, maan pitäisi muuttua, tilanteen tulisi muuttua, nämä ihmisoikeusaktivistit on pidätetty, mutta ei vain pelkästään heitä, vaan monia muitakin. Vaadimme vapauttamista, vaadimme, että komissio harjoittaa tarvittavaa painostusta ja käyttää kaikki mahdollisuutensa niin, että maa vuonna 2016 vaaleissa voisi saada rauhanomaisen tulevaisuuden. Vielen Dank. Kiitoksia. Ja, ja nyt puheenvuorot ryhmien puolesta ensin kansanpuolueen puolesta rouva Maria Arena. Je voulais juste préciser que je ne suis pas... Haluaisin vain mainita, että en edusta EPPtä, vaan SND-ryhmää, hyvä puhemies. <laughs> Merci. I'm very sorry. No, that's perfect. Olen pahoillani. Kukaan ei ole täydellinen. Representative of... Silti se olisi jotenkin CD-ryhmässä. Joo. Luulen, että EPP ei, ei tätä hyväksyisi. Kiitoksia puhemies joka tapauksessa. Fred Boma ja Yves Mac Vambala ovat kaksi kongolaista nuorta, jotka ovat nyt Kinsasassa pidätettynä ainoastaan siitä syystä, että he ovat kokoontuneet, muiden afrikkalaisten nuorten kanssa, muiden afrikkalaisten liikkeiden kanssa ja toimineet kansalaisoikeuksien, vapauden ja demokratian nimissä. Nämä kaksi nuorta ovat nyt Makalan vankilassa sen jälkeen, kun he viittivät muutaman kuukauden kansallisen tiedustelupalvelun sellissä. Oikeudenkäynti on juuri alkanut ja siinä syytetään heitä siitä, että he ovat uhanneet presidentti Kabilan elämää ainoastaan sitä varten, että he kokoontuivat. Me täällä Euroopassa tietenkin vaadimme heidän välitöntä vapauttamistaan ja myös pyydämme, että Kongon demokraattinen tasavalta luopuu kaikista syytteistä heitä kohtaan ja sekä Filimbi-liikettä ja Lucha-liikettä vastaan. Nämä liikkeet ovat erittäin tärkeitä nyt ennen vaaleja tilanne on jännittynyt. Näiden liikkeiden avulla on voitava kanalisoida tietyn tyyppistä kansalaisuutta nuorten keskuudesta, ellei me halua, että kaos taas saa vallan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Meidän on tuettava demokratiaaktivisteja Kongossa. Kiitos. Olen pahoillani vielä kerran. Siis olette edelleenkin sd ryhmän edustaja selvästikin. No niin. Seuraava puhuja on Rova Aran Haranzova alderyhmän puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. A strong civil... Kiitos puhemies. Vahva kansalaisyhteiskunta on tärkeää kaikille demokraattisille prosessille. Kongossa on lähdetty todella pieleen, kun valtio ei kykene huolehtimaan kansalaisistaan. Rauhanomainen kansalaisyhteiskunnan kunnallinen osallistumista, sitä ei saisi koskaan rangaista. Kongo suhtautuu väkivaltaisesti kansalaiset, Kongo ei saisi kieltää heitä järjestäytymässä. Viimeisimmät rikkomukset ovat kohdistuneet erityisesti nuorisoliikkeisiin ja poliittiseen liikkeisiin, ja se on vielä erityisen häiritsevää. Ensimmäinen askel kohti sovintoa oman äh, kansansa Ives äh, Makvambalan ja Fred Bauman ja kaikki muut poliittiset vangit on vapautettava. Kongon viranomaisten pitäisi käyttää äh, hyväkseen aktiivisen yhteiskunnan tuomia ajatuksia. Dynaaminen kansalaisyhteiskunta pitää valtion varpaillaan ja myös yhteisön, antaa yhteisölle mahdollisuudet ratkaista yhteisiä ongelmia on aika pitää tätä ää, hyvänä asiana ennemminkin kuin uhkana. Kiitos. Dekui. Kiitos. Nyt on vuorossa menettelymä puhujalistaa. Anteeksi. Kardai. Uh, first of all, deputy Ivan Jakovčić. Vielä edustaja, ai edustaja Jakovčić. Možemo se svi pitati gospodine predsjedniče je li ovo uvod. puhemies onkohan tämä vasta vaalikampanjan alkua? Pauma ja Makvambala ovat nyt mahdollisesti uuden vastarinnan edustajia symboleja vai ovatko he merkkejä siitä, mitä on tulossa ja odotettavissa vielä ennen vaaleja? kuka vielä jatkaa tämän maan sekoittamista, kuka hyötyy siitä, mitä tapahtuu Kongossa epädemokraattisella ja epäsivistynä tavalla. Voimme myös pohtia, kuka Euroopassa voi hyötyä tämän tyyppisistä kehityskuluista e- Kongossa. Kenellä on omia lehmiä Kongossa? ojaan joutuneena. Meidän pitää olla rehellisiä ja meidän pitää esittää nämä kysymykset, koska Euroopalla on omat intressinsä Kongossa ja jos näitä kerran on, niin silloin meidän olisi pyrittävä auttamaan tätä ystävällistä äh, maata saman asiansa järjestykseen. Massimo Castaldo. Ja nyt Massimo Castaldo, olkaa hyvä. Gigi Preses, la ringrazio nella sua li- Kiitoksia, kiitän teitä omalla kielellänne. Vuosteliaisuuden vaihtona Yves Makavampala Vampala, Fred Baumala ovat nuoria kongolaisia. Heidän taistelunsa pitää meidän taistelumme, muuten on aivan turhaa myöntää täällä mitään Saharov-palkintoja Mukwebelle ja sitten asia unohdetaan tämän 20. vuosipäivän Ruandan ja monet Saharan eteläpuoliset alueet ovat silkkausten alla muun muassa Burundissa. Nämä kaksi aktivistia pidätettiin äänestä siksi, että he sivat harjoittaa kunnioittaa ilmaisun vapauttaan ja osoituksen vapauttaan. Ne, joukkohaudasta löytyy tuhansia ruumeita, he ovat luultavasti myös poliittisia oppositiojärjestöjä. Kuten täällä kollega Nart sanoi, kotonusopimuksesta ja kansainvälisestä sopimuksesta on piiteettävä kiinni haluan, että tässä salissa kuuluvat Fred Bauman sanat, kun hän sanoi, että me koskaan hyväksy, että vapauden ja demokratian juna jotenkin jumitettaisiin nuorina toimimme oman maamme demokratian puolesta. Mikään ei voi meitä pysäyttää, eivät edes mielen, mie, mielivaltaiset pidätykset. Kukaan, mikään ei voi pysäyttää Kongon nuorison demokraattisia pyrkimyksiä. Kiitos. Nyt Kristina Morvain, olkaa hyvä. Niin, tässä täysistuntosarissa hänet, joka kuuluu sosiaalidemokraattien ryhmään, hänet vahingossa sitten johtava puhemies siirtää kansanpuolen ryhmään. Tästä mä tietysti vitsailla, mutta tosiaan on kuitenkin muutenkin se, että ei ole mitään eroa tässä välissä näiden ryhmien välillä silloin, kun tulee tärkeästi kysymyksestä, nämä kulkevat muutenkin käsi kädessä nämä ryhmät, niin tässäkin kysymyksessä Kongo Kongon ihmisoikeustilanne on se, mitä nyt tässä käsitellään, ja sitä, että Unkarissa 2006 oli tätä massiivista poliisin väkivaltaista toimintaa ja joukkopidätyksiä. Sitä, tämän tekivät sosiaaliset toverit, ja nyt pitäisi vettää kansanpuolueeseen kuuluvan syyttäjän vetää asiat tässä, vetää asioita eteenpäin, joka liittyy sosialistien tekemiin rikkomuksiin, mutta mitä näin tapahtuu, ja tässä nähdään, miten lähellä nämä kaksi ryhmää ovat toisiaan. Kiitos. Kepiselo Asunen Morvai. Kiitos, Rova Morvai. Uh, now, uh, on behalf... Ja nyt Euroopan komission puolesta komission jäsen Cecilia Malmström, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Uh... Kiitoksia puhemies. Tämä on todella erittäin tärkeä keskustelu. Voin varmistaa ja vakuuttaa teidät siitä, että olemme täällä kuulleet hyvin selvän viestin ja tietenkin viemme sen eteenpäin korkean edustajalle. Tunnemme, että meillä on täältä täysistunnolta vahva tuki Bauman ja Mark Vambalan asioiden ajamiseksi ja myös muiden tässä mainittujen henkilöiden asioiden ohjaamiseksi. 30 henkilöä pidätettiin Filippiin työpajassa Kinshasassa. Siellä pyrittiin siihen, että nuoret tulevat mukaan vastuuntuntoisella rauhanomaisella tavalla. Suurin osa heistä vapautettiin, mutta kaksi kuitenkin pidätettiin. Nämä kaksi henkilöä, joista olemme tänään siis puhuneet. He kansallinen tiedustelupalvelu piti heidät yli 40 prosenttia päivää pidätettynä ilman mitään oikeudellista apua. Sitten he vietiin syyttäjävirastoon ja heitä syytettiin useasta rikoksesta. Hyvin vähän tietoa meillä on ollut. Monet ovat päätelleet, että nämä ovat suhteettoman suuria ja tyhjiä syytteitä. Tässä kontekstissa on tietenkin se riski, että ne ovat poliittisesti motivoituneita. Olemme pahoillemme siitä, että että ei vieläkään ole löydetty tapaa vapauttaa nämä henkilöt. Parlamentin tiedustelupalvelu ei löytänyt mitään viittausta siitä, että, että mikään, kuka näistä henkilöistä olisi ollut mukana terroristitoiminnan tai väkivallan suunnittelussa. Kuitenkin Kongon tasavallan, tasavallan tiedusteluvirastosta, viestintävirastosta väitettiin tällaista toimintaa suunnitellen Mitään näyttöä ei kuitenkaan tästä ole, joten nämä totemukset jäävät vaille pohjaa. Tietenkin seuraamme näitä tapauksia erittäin läheltä. Oikeusministeriön yhteyttä ja Euroopan unionin ei, jäsenvaltiot ovat olleet äh, seuraamassa oikeus, oikeudenkäytäntöä. Olemme myös yhteyksissä kansallisjärjestöihin ja asianajajiin ja voi jatkamme edelleen kontaktia ihmisoikeuksien pitäisi olla dialogimme keskiössä. Sitä täällä on vaadittu. Onkin hyvin tärkeää, että tänä vuonna enemmän kuin koskaan kaikki poliittiset ja yhteiskunnan toimijat tuntevat olevansa vapaita puhua ja osallistua julkiseen keskusteluun. Ihmisoikeusten ja keskeisten vapauksien kunnioittaminen ovat keskenään osa kotonun sopimusta. Tämä on tärkeää myös myös vaalien alla tänään ja ensi vuoden loppuun mennessä. Me tarvitsemme asianmukaiset olosuhteet budjetissa, kalenterissa ja poliittisessa ilmapiirissä, jotta tässä voidaan päästä eteenpäin. Sekä komissio että neuvoston päätelmissä EU on ilmaissut huolensa koskien poliittisen tilan kaventumista, erityisesti näiden tapahtumien jälkeen, jotka seurasivat tammikuun mielenosoituksen vaalilain johdosta oikeutta ei voida käyttää poliittiseen tarpeeseen eikä välineellistään. Me olemme seuranneet näitä pidätyksiä ja valtaisia pidätyksiä, erityisesti kun toimijana on tiedostopalvelu, tiedustelupalvelu, on myös fyysisesti uhkailtu toimittajia. Kun tiedustuspalvelun henkilöt ovat toimineet laittomasti, hallituksen on ryhdyttävä välittämistä toimiin ja vietävä jutut oikeuteen. Olemme vedonneet e-, e-, Afrikan demokratia peruskirjaan, joka edellyttää vapautta ja opposition oikeutta varmistaa oikeuslaitoksen riippumattomuus ja puolueettomuus. EU on valmiina tukemassa Kongoa aidossa kumppanuudessa 620 miljoonaa euroa tukea on osoitus tuesta. Me edelleen aiomme kuitenkin puhua suomet puhtaaksi tässä tapauksessa ja monissa muissakin. Kiitoksia. I would like say in your language. Niin haluaisin sanoa teidän kielenne tak, kiitoksia. Kiitoksia todellakin paljon, rova komission jäsen. Ja nyt minulla on siis seitsemän päätösomaesitystä, kuten tavallista kaikilta poliittisilta ryhmiltä.